Herr Präsident! Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Jatkamme istuntoa. Rova Figueiredo, teillä oli ilmeisesti työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Senhor, eh, um Puhemies, työjärjestyspuheenvuoro. Muistan, että tänä aamuna